Ja vi ser kolleg. No niin, hyvät kollegat. Pyytäisin teitä siirtymään omille paikoillenne. Aloitamme ylimääräisen kokouksemme. Esityslista voitaisiin hyväksyä, ellei huomioita ole. Huomioita ei ole. Ehdotan, että kertomus näistä hyvin päättyneistä trilogeista jo koskien esirahastoa voitaisiin esitellä tämän kokouksen päätteeksi. Ja haluaisin täsmentää, että esityslistassa meillä on ylimääräinen kohta koskien siirtoja, mutta niin niin tämä on siis Rova Holmeren kohta se viisi. Nyt aiheena on trilogia varten annettavat valtuudet vuoden 2016 talousarvioita varten. Komissio Orvan Georgievan suulla esitteli vuoden 2016 talousarvioluonnoksensa ja nyt annan puheenvuoron Jose Manuel Fernandesille. Hän voi oman analyysinsä meille esittää ja valtuuksien suuret linjat. Olkaa hyvä. Merci, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja. Puhun Portugalia. Nós temos linhas claras meillä on selkeät linjat tässä. Ne hyväksyttiin jo täysistunnossa. Yri, meillä oli nämä kolme äh, S, äh, no, taikka kolme E, että tarvitaan työllisyyttä ja yrityksiä ja ja yrittäjähenkiä. Nämä eet tietenkin toimivat vain englannin kielellä. Mutta näistä kolmesta sitten pääsemme siihen tulokseen, että, että tämä otsake yksi on meille täysin keskeinen, mutta tarvitaan myös sisäistä solidaarisuutta. Ja näin täällä voimme kyllä unohtaa kohesiopolitiikkaa. Emme voi unohtaa kohesiopolitiikkaa, se edesauttaa älykästä kasvua ja työllisyyttä. Usein tämän unohdamme. Solidaarisuuden on oltava myös ulkoista. Me emme voi unohtaa sitä, että Euroopan unioni on maailman suurin lahjoittaja. On paljon vaikeuksia kyllä maahanmuutto- ja turvapaikka-asioissa. Euroopan unionin humanitaarinen apu maailmassa on kuitenkin hyvin tärkeää. Meillä on välineitä tätä solidaarisuutta ja näitä tavoitteita varten koskien ympäröivää maailmaa otsakkeet neljä, kolme ja neljä ovat hyvin tärkeitä. Nyt haluaisinkin olla osoittaa tyytyväisyyteni komission ehdotukseen. Meillä on, meillä on jo olemassa mietintö luonnos neuvotteluvaltuuksia varten. Joitakin yleisiä varaumia siinä tehdään ja haluamme, että ne tehdään selväksi. Vähän aikaa sitten saatoimme menestyksekkäästi päätökseen esirneuvottelut, mutta jatkamme tavoitteeseemme, jonka mukaan pyritään mahdollisimman paljon minimisoivaan vaikutuksia horisontti 2020 välineeseen ja verkkojen Eurooppa-ohjelman. Tämä on meidän tavoitteemme. Meidän olisi muistettava, asia, joka oli vähän jäänyt unohduksiin. Meidän on muistutettava tästä neuvostoa. Jotta monivuotiset rahoituskehykset voidaan hyväksyä tai voitiin hyväksyä, niin parlamentti edellytti siihen tätä joustavuutta. Tämä on sopimus, jonka nyt mainitsen. Junckerin suunnitelma, eli tämä Euroopan strategisten investointien rahasto, käyttää nyt käyttämättömiä margen, marginaaleja, jotka ovat globaalissa marginaalissa, ja vaikuttaa siltä, että neuvosto oli unohtanut tämän asian. Tätä kokonaismarginaalia on käytettävä poliittisia tavoitteita varten. Haluamme nyt kuitenkin tehokkaan talousarvion. Haluamme, että marginaaleja käytetään poliittisia ohjelmia varten, jotta saadaan toteutettua painopistealueet, kasvu- ja työllisyystavoitteet ja erityisesti, jotta voidaan edistää nuorten työllistymistä. Se on yksi painopistealueistamme. Panemme merkille sen, että Kosme, joka on pekoyrityksen varten kohdistettu ohjelma niiden kilpailukyvyn vahvistamiseksi, niin Kosmen budjetti on leikattu sitoumuspuolella – ja näin ollen, kun ajatellaan tätä yrittäj- yrityksiä, työllisyyttä, yrittäjyyttä koskevia prioriteetteja, niin tämä ei kyllä ole samoilla linjoilla. On myös muistettava nuorisotyöllisyys vuonna 2016 ottaen huomioon tämä etupainotus määrärahojen käytössä. Meillä ei ole riittävästi määrärahoja vuotta 2016 varten. Meidän olisi pohdittava myös tätäkin ohjelmaa ja olisi ymmärrettävä, miksi on tällainen ristiriita olemassa. Niin, että meillä on hyvin korkea nuorisotyöttömyyttä Euroopan unionissa ja saman aikaan meillä on resursseja tavoitteita varten, mutta niitä ei kuitenkaan käytetä, vaikka ne olisivat käytettävissä. On hyvin kiireellistä toimia niin, että käytettävissä olevat määrärahat käytetään tämän, tähän tavoitteeseen pääsemiseksi. Ja kun kyseessä on painopistealue, meidän on edelleen pyrittävä tähän tavoitteeseen. Edelleen yleisellä tasolla lähdemme siitä periaatteesta, että tehdystä sitoumuksista on pidettävä kiinni. Ja kun puhun äh, tehdystä sitoumuksista, niin aikaisemminkin jo mainitsin sen, että meidän on kunnioitettava joustavuutta, jota, jonka meidän myöntää monivuotinen rahoituskehys, mutta haluamme myös, että nämä hankkeet ja ohjelmat ja, ja monivuotiset poliittiset tavoitteet menevät eteenpäin ja ettei olisi mitään ongelmia maksupuolella, joka estäisi normaalin keskustelun ja joka kaivaisi maata mm, kansalaisten luottamukselta EUta kohtaan. Tämähän olisi aivan sietämätöntä on, e, ei käy niin, ei, ei vetele, että emme anna riittävästi budjettia nyt sitoumuksen varten. Tätä maksun koskeva ongelma nämä vielä ratkaisseet. Jotenkin se saatiin kuitenkin lutviutumaan neuvoston ja komission kanssa nyt, neuvost, nyt neuvottelusta olisi tämä asia vedetty pois olisi lopetettava tämä aivan loogisen asian mainitseminen, siis kyllähän maksuja tarvitaan sitoumuksia varten. Kun ajatellaan komission talousarvio luonnosta, olen suhtautunut siihen myönteisesti. 153,3 miljardia sitoumuksiin 143,5 miljardia maksumäärärahoihin. Tämä merkitsee 2,4 prosentin kasvua sitoumuksissa ja 2,7 prosentin kasvua maksuissa. Eli 2,2 miljardin euron marginaali sitoumusten osalta ja tästä määrästä 1,2 miljardia euroa otsakkeessa 2. Tässä on toinenkin myönteinen seikka. Se koskee, taikka se on samaan aikaan myös kielteinen asia, otsakke 3. Siinä käytetään koko marginaalia, näin ollen on hyödynnettävä joustavuusvälinettä. Me, emme, me, me olemme aina pitäneet linjana sen, että meillä on tämä joustavuuspaketti ja sitä on käytettävä tarpeen tullessa. Nämä eivät ole uusia varoja. Joten niitä ei pidä ottaa monivuotisten rahoituskehysten puitteisiin, koska ne tulevat sen päälle. Näistä eri otsakkeista sitten 6,4 miljardia sitoumuksissa, 11,4 miljardia maksuissa. Kuten aina tässä otsakkeessa kiinnitetään erityistä huomiota Junckerin takuurahastoon, mitä tulee ohjelmiin eh, Euroopan 2020 ja verkkojen Euroopan ehdotamme eh, että pyritään jo ilmoitettuun tavoitteeseen, eli mahdollisuuksien mukaan otetaan mukaan se, mikä rahaston perusta tässä sovittiin. Toivon, että neuvosto ja komissio ovat yhtä mieltä tästä tavoitteesta. On pidettävä kiinni sopimuksista ja sitoumuksista jotta sovittiin monivuotisessa rahoituskehyksessä ja heidän on oltava meidän rinnallamme. Ei parlamentti pidä yksin jäädä puolustamaan poliittisia prioriteetteja, joista on sovittu. Kyllä tämä koskee myös komissiota. Kyseessä on komission hallinnoivat ohjelmat. Ja tietenkin myös neuvoston on oltava sitoumusten tasalla. Sitten yksi B, otsake 2,2 miljardia eh, verrattuna vuoteen 2015 sitoumusten puolella. Ja 4 prosentin lasku maksupuolella olisi pohdittava, kyseenalaistaako tämä jo so, so, sovitut sitoumukset. Haluaisin muistuttaa, että tarvitaan 21 miljardia euroa vuonna 2016 talousarvioon jotta pysytään äh, niissä puitteissa, joista on sovittu. Yksi B-otsakkeessa on tämä nuorisotyöllisyystavoite, se on edelleen prioriteetti. Meidän on varmistettava, kuinka säilytämme tämän aloitteen. Vuonna 2016 sillä ei ole sitoumuksia, kuten sanoin, että tämä on kuitenkin tarpeellinen ohjelma. Sitten otsake kaksi. Tässä on sitomusten osalta vähän laskua ja maksujen osalta myöskin 0,1-0,2 prosenttia. On toki mahdollista tehdä oikaisukirjelmä. Se on tavanomainen tämän tyyppisissä tilanteissa. Myös kun ajatellaan Venäjän tätä saarta edelleen tämän otsakkeen osalta oli sekä maksu- että sitoumuspuolella olisi tervetulleita lisäykset. Sitten otsakkeessa kolme ei ole marginaalia käytettävissä, vaan on pitänyt käyttää joustavuusvälinettä tässä tavoitteessa 124 miljoonaa euroa Olemme siis hyvin kaukana käytettävissä olemisista varoista. Sitten täällä on valmistelevat toimet ja pilottihankkeet. Haluaisimme, että ne jatkuvat. Ja haluaisimme antaa niille tilaa. Sitten otsake neljä. Sitä voidaan lukea itse asiassa yhdessä otsakkeen kolme kanssa – erityisesti kun kyseessä on turvapaikka- ja maahanmuuttokysymykset. Olemme tyytyväisiä siitä, että sitoumuksissa on 5,6 prosentin kasvu, 260 miljoonaa marginaalia. Ja maksat ovat nousussa 28,5 prosenttia. On tietenkin suhteutettava kaikki nämä luvut. Nämä nousut johtuvat siitä, että aikaisemmin maksusta oli pulaa. Oli häpeällistä, että 1,7 miljardia euroa maksetaan korkoina johtuen näistä maksuviivästyksistä. koska näitähän olemme joutuneet maksamaan viivästyskorkoin. Tämä on usein toistava ongelma. joka ei voi sanella säveliä tässä prioriteettikeskustelussa. Kuten jo totesin, maksuja koskeva ongelma on ratkaistava kyseenalaistamatta prioriteetteja. Sitten pilottiprojektien osalta olen muistuttanut, että jatkamme samalla tiellä samojen määrien kanssa. Sitten otsake 5. Kuten totesin, tarvitaan tiukkuutta, meidän on pidettävä kiinni jo solmituista sitoumuksista, mutta emme voi unohtaa sitä, että unionissa tarvitaan vähimmäismäärä, jotta voidaan vastata haasteisiin ja tehtäviin, joita sillä on. Toivon, että näiden suuntaviivojen kanssa voimme auttaa neuvostoa tulkitsemaan asianmukaisesti komission talousarvioesitystä. valiokunnassa äänestys 26. kesäkuuta heinäkuussa täysistunto 14. heinäkuuta trilogia toivon, komissiolta ja erityisesti neuvostolta rakentavaa lähestymistapaa, kompromissihenkeä. Odotan heiltä kunnioitusta aikaisempia julistuksia kohtaan ja lainsäädännön noudattamista. Ja odotan myös, että monivuotisesta rahoituskehyksestä pitää kiinni. Kiitoksia. Kiitoksia yleisesittelijä Jose Manuel Fernandesille. Hän on erittäin tiiviisti tähän asiaan sitoutunut. Hän on työstänyt tätä oikeusperustaa koskien esirahastoa ja samaan aikaan valmistellut tätä mietintöä, joka koskee näitä valtuuksia. Kiitokset hänelle tästä työstä. Kasvu on nostettava, on käännettävä työttömyyskäyrä toiseen suuntaan ja torjua skandalinomaista nuorisotyöttömyyttä ja saman aikaan hallinnoitava maahanmuuttovirta ja toivomme, että nämä, nämä prioriteetit äh, saavat niille kuuluvat resurssit ensi vuoden budjetissa. Nyt aloitamme keskustelun. Olisin pyytää esi- vuoden 2015 budjettiesittelijä Karja Savaliakin antamaan palaamaan puheenvuoron. Gracias, presidente. Eh, seguramente... Kiitoksia puheenjohtaja. SND-ryhmän eh, Geijer varmastikin menee yksityiskohtiin enemmän, mutta kun kerran sain puheenvuoron, niin voisin yleisen huomautuksen tässä esittää. Suurissa linjassa olemme tästä valtuutuksesta aivan niitä mieltä. Tämähän oikeastaan on valtuudet todellakin neuvotteluja varten. Tämä on tämän valiokunnan käsittelyssä komission esittämästä talousarvioesityksestä itse asiassa. On selvää, että vuonna 2016 budjetti tulee jälleen kerran olemaan tällainen käyttöbudjetti, jossa lopultakin voidaan lopettaa puhua, tai voidaan aloittaa puhe tulevista projekteista ja lopettaa puhe vanhoista laskuista, vaikka, vaikka lukujen mukaan edelleen. Vuonna 2015 meillä on 20 miljardin edestä maksamattomia laskuja, mutta vuonna 2016 tilanne kyllä normalisoituu. Ja kuten sanoin, niin sitten voimmekin ryhtyä puhumaan tulevaisuudesta vaihteeksi. Tämä vuoden 2016 budjettikeskustelua pitäisi käyttää myös niin, että niin kuin Rafael Fernandeskin tässä vähän viittaa, niin sen pitäisi olla suuntaan antavat asiakirjan, kun ajatellaan neuvotteluja monivuotisten rahoituskehysten muuttamiseen. Tässähän hyvin nähdään, että tässä tarkastellaan Euroopan unionin prioriteetteja, esimerkiksi tämä komission, Junckerin komission investointirahasto ja sitten myös tämä Välimeren haasteellinen tilanne ja siirtolaisuus, myös ulkopolitiikka, Ukrainan tilanne, Venäjän suhteet. Täällä on paljon uutta tavaraa pöydällä, mitkä eivät olleet näkyvissä, kun sovimme näistä monimuotoisista rahoituspuitteista, niin kuin on aivan luonnollista. Ja nyt pitäisikin näin ollen näitä puitteita uudestaan vuonna 2016 talousarviossa olisi vähän vähän analysoitava tätä, analys, tätä budjettia sinänsä, mutta sen, sen lisäksi olisi jo otettava huomioon, mitä, millä tavalla komission olisi muutettava monivuotista rahoituskehystä, koska täällä on selkeästikin prioriteetteja, jo, jo, joihin ei voida vastata näillä luvuilla. Eikä, eikä komissio suostu siihen, että yhdestä kohdasta otetaan rahaa ja toista varten, kun kaikki prioriteetit ovat valideja mutta varmastikin, varmastikin demareiden edustaja menee vielä yksityiskohtaisemmin näihin asioihin. Nyt minulta loppukin ääni. Merci à vous. Kiitoksia terveydeksi vaan. Monsieur Colmel. Colmel. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluan kiittää yleisesittelijää herra Fernandesia tästä loistavasta työstä, jota hän on tehnyt. ECRn puolesta haluaisin sanoa, että voin hyväksyä suurimman osan siitä, mitä hän sanoi. Me olemme kuulleet prioriteeteista niistä nyt ei tarvitse paljon keskustella. Esimerkiksi muuttunut tilanne, kun puhutaan ulkorajoista, kun puhutaan näiden ulkorajojen turvaamisesta, mutta myös kun puhutaan eh, siitä, että ihmisiä täytyy auttaa, että he eivät huku välimereen. Eh, nämä eivät ole ristiriitaisia kysymyksiä, mutta toisaalta eh, vuoden 2000 2016 budjetissa ei saisi unohtaa suuria linjoja ja meidän täytyisi vielä miettiä, että mitä politiikkaa me itse asiassa haluamme puoltaa. Me sanomme selvästi, että me haluamme enemmän toissijaisuutta. Me emme välttämättä aina halua sitä, että EU on aina vastuussa, koska se osaa sen asiat paremmin kuin jäsenvaltiot, vaan haluamme, että tämä ratkaistaan järkevästi ja katsotaan tarkasti, mihin määrärahat käytetään ja onko edes tarpeellista, että Euroopan unioni toimii kaikilla näillä aloilla. No, en nyt halua puhua tässä liian pitkään, mutta kaksi asiaa ovat meille tärkeitä. Ensinnäkin me tiedämme, mehän olemme keskustelleet tästä jo useaan otteeseen, että meillä on ongelma maksamattomien laskujen suhteen. Ja jos me haluamme puuttua tähän, niin meidän täytyy nyt juuri tässä kohdin ottaa tämä asia esille. Ja mielestäni me pystymme ratkaisemaan tämän asian pitkällä aikavälillä vain, jos sitoumuksia ei kasvateta liikaa. Eli niitä täytyy rajoittaa niin, että maksumäärärahat ylittävät sitoumusmäärärahat. Ava, se, mitä herra Fernandez ehdottaa, on kuitenkin nyt täysin päinvastoin. Olemme kuulleet puheenvuoroja rouva Georgievalta. No, eri asia kuulla lukuja kuin uskoa niitä. Ja meidän täytyisi nyt myös muistaa, mitä edellisellä kerralla tapahtui, eli kun on mukana komissio, neuvosto ja parlamentti, joka on vastuussa budjetista, niin tässä on myös tällainen parlamentin osuus – jossa kyllä sanotaan, että parlamentilla on oikeus olla mukana päättämässä näistä maksuista, mutta kuitenkin jäsenvaltiot oikeastaan tekevät nämä lopulliset päätökset ja siksi neuvosto on paremmassa asemassa ja tämä täytyisi ottaa huomioon, eikä äh, nyt äh, kuvitella, että tässä olisi parlamentilla päätösvalta. Meidän täytyisi todellakin kunnioittaa sopimuksia, ja sopimuksissa näin sanotaan, eh, että se, joka tilaa laskun, niin sen täytyy se lasku myös maksaa. Merci, Monsieur Ali. Kiitoksia sitten edustaja Ali. Благодаря, господин председател. Искам най-напред да благодаря да поздравя и господин Фернандес. Kiitoksia Haluaisin aluksi kiittää edustaja Fernandesia ja onnitella häntä tästä hyvin yksityiskohtaisesta esityksestä. Hän analysoi hyvin yksityiskohtaisesti talousarviota otsake kerrallaan. Meidän näkemyksemme talousarviosta on se, että se on selvästi keskittynyt näihin tärkeimpiin prioriteetteihin, työllisyyteen, yrittäjyyteen, kasvuun. Maksusitoumusmäärärahat ovat kasvaneet 1,5 prosenttia ja maksumäärärahat 5,5 prosenttia ja ensi vuonna odotetaan Niin ja täytyy tässä nyt todeta, että tästä asiasta on puhuttu täällä paljon. ensi vuoden loppuun mennessä meidän täytyy varmistaa se, että näihin maksamattomiin laskuihin puututaan ja että ne saadaan maksettua. Tämä vaikuttaa erityisesti PK-yrityksiin. Meidän tulee keskittyä yhtä lailla myös koulutus- toimiin, tutkimukseen, innovaatioihin. Budjetissa on hieman rahaa myös tähän takuurahastoon ja tukea myös maatalouteen, viljelijöille ja sitten lisätukea on ohjattu myös maahanmuuttoasioihin aivan käytännön tasolla, eli siihen kuinka maahanmuutto Euroopassa hoidetaan. Myös solidaarisuuden ulkoinen aspekti on tässä huomioitu, kuten esittelijä äsken vahvisti. Samaan aikaan maksumäärärahojen kasvu on aika lähellä inflaatiota Eli kasvua ei juurikaan siis noissa maksumäärärahoissa ole. Ja se tarkoittaa sitä, että Euroopan unionin talousarvio on saman kokoinen suunnilleen kuin aiempina vuosina. Kohesiopolitiikkaa on tarkasteltava. Tässä tarkoitan taloudellista ja sosiaalista kohesiota ja siellä varoja on leikattu nelisen prosenttia pitää muistaa se, että erot jäsenmaiden välillä tässä suhteessa kasvavat jatkuvasti ja siksi tämä ei ole oikea kohta tehdä budjettileikkauksia. Sitten pitää huomioida myös se, että hallinnon maksumäärärahat ovat kasvaneet 3 prosenttia. Toivon, että nuo on laskettu tarkkaan, mutta periaatteessa tuemme kyllä tämän talousarvion pääprioriteetteja, sitä, että hoidetaan paremmin maahanmuuttoasiat ja lisätään Euroopan unionin globaalia merkittävyyttä. Ja toivon, että trilogissa pystymme puolustamaan asemiamme hyvin. Merci. Kiitoksia. Edustaja Nirjeda. Kormaa, Again, I want to congratulate the rapporteur. Haluan kiittää esittelijä. En halua tässä toistaa, mitä jo sanottiin. Neuvoston eh, johtopäätökset, mitä kasvuun ja työpaikkoihin tulee, niin pitäisi olla tässä mukana. Tämä on täysin oikeutettua komission ehdotuksessa. Ei ole sitoumusmäärärahoja, mitä nuorisotyöllisyyteen tulee Kosmo-hankkeeseen ei myöskään ole sitoumusta, joten mielestäni prioriteetteihin ei ole kiitetty huomiota, mitä työpaikkojen luomiseen tulee. Sitten toinen asia, joka on nostettu esille, liittyy maahanmuuttoon. Tämä on erittäin keskeinen kysymys ja tämä asia tulee myös tulevaisuudessa keskittymään. Tämä on väärässä järjestyksessä. Tässä ei pitäisi käsittää tässä pitäisi käsitellä myös integraatio, mitä maahan muuttajiin tulee. Ja pitäisi käsitellä, miten me suhtaudumme tähän. Meidän täytyy tarkastella lähemmin sitä, miten me voimme ratkaista ongelman niin, että puutumme konflikteihin paikan päällä. Ähm, näiden ihmisten elämän tilannetta tulisi parannettua. Meidän pitäisi kantaa vastuu tässä yhteydessä ja meidän pitäisi keskittyä ainoastaan siihen, että ihmiset tuodaan tänne. Olen huolissani pienistä marginaaleista, mitä tärkeisiin otsakkeisiin tulee. Ja Euroopan parlamentilla täytyy olla vahvempi rooli, kun puhutaan monivuotisista rahoituskehyksistä vuoteen 2020 asti. Grazie Presidente, anch'io mi... Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin yhdyn näihin kehuihin esittelijälle näistä hyvin perinpohjaisesta alustuksesta koskien hänen tekemänsä työtä ja sitä, mitä hän aikoo vielä tehdä. Ja haluaisin vielä lisätä tähän joitakin kohtia, mitä ei vielä ole mainittu. Ensimmäinen pohdinta omalta ryhmältäni koskee sitä, että vuoden 2016 budjetti puitteissa ei voida sulkea pois näitä pohdintoja koskien rahastojen tehokkuutta. Olemme nyt liikkumassa tähän suuntaan. Sitten nähdään, kuinka tämä nivelletään, mutta olemme tyytyväisiä että toimintaa tähän toimintapohjaisen budjetointiin perustuvan työryhmän työstä tämän yleisen tason tärkeä huomio. Sitten olen suurta linjoilta yhtä mieltä näistä prioriteetteista, joista kollega Ali puhui joitakin päiviä sitten Trenton talousfestivaalissa, tämä kansainvälinen tilaisuus, jonne osallistuu maailman tunnettuja taloustieteilijöitä, kuten Krugman ja Stiglitz, eh, Nobel-palkinnon saajat, korostivat sitä, kuinka tärkeää kuinka merkittävää on epätasa-arvon lisääntyminen erityisesti kehittyneissä talouksissa, kuten Yhdysvalloissa ja Euroopan unionissa, on siis eh, toimittava niin, että budjettikohdat Euroopan unionissa, jotka edesauttavat äh, epätasa-arvojen pienentymistä eri jäsenvaltioiden välillä pitäisi olla yksi prioriteetti. Muista prioriteetteista olemme tietenkin yhtä mieltä näistä investoinneista ja maahanmuuttovirtojen hallinnoinnista sekä työttömyysongelmasta. Haluaisimme nähdä vähän enemmän rohkeutta siinä, kun arvioidaan tilannetta ja katsottaisiin, missä voitaisiin leikata mahdollisesti otsakkeessa neljä koskien globaalia Eurooppaa. En edelleenkään aivan näe, kuinka tarpeellista tämä kaikki on tänä päivänä, kun Eurooppa on vaikeuksissa ja meidän olisi keskitettävä käytettävissä olevat varat 28 jäsenvaltion tarpeita varten mielestäni tämä laajentumista edellyttävä tuki tai muu, niin sieltä voitaisiin ehkä jotakin ottaa. Tämä on asia, jota olisi käsiteltävä sitten, kun katsotaan monivuotisia rahoituskehyksiä. Sitten viimeinen kohta koskee maksutilannetta. Mehän seurasimme koko tätä tilanteen kehittymistä budjetin eh, komission ehdotuksesta alkaen meidän näkökulmastamme jäljellä on vielä kysymysmerkkejä. Olen yhtä mieltä Kolmerin kanssa varmaankin nyt ainoa tapa, jolla voitaisiin rakenteellisesti ratkaista tämä ongelma, koskisi sitä, että pyrittäisiin pitämään sitoumukset ja maksut samankaltaisilla tasoilla ja pohtia tässä niin lisää subsidiariteettia budjettimielessä olisi arvioitava sitä, onko, onko tämänpäiväinen budjettimekanismi tehokas. Pystyykö EU tänä, käyt, tänä päivänä käyttämään varoja paremmin kuin jäsenvaltiot vastatakseen näihin Euroopan yhdentymispolitiikkoihin ja pystyykö se parantamaan kansalaisten elämää? Tämä on varmasti tärkeä pohdinta maahanmuutosta haluaisin vielä esittää, että mm, talousarvion valvontavaliokunnan jäsenet ovat tilanneet tutkimuksen, joka keskittyy maahanmuuttorahastoihin. Käsittääkseni tutkimuksen tulokset ja suositukset ovat tulossa heinäkuun alussa, joten kunhan ne tulevat, niin kehotan myös budjettivaliokunnan jäseniä tutustumaan tutu- tutkimuksen tuloksiin. Sen avulla varmaan voimme vielä paremmin pohtia näitä budjettikohtia. Kiitoksia. Kiitoksia sitten herra Geijer. Danke, Herr Präsident. Um... Kiitos puheenjohtaja. Olen herra Fernandesin varjoesittelijä. Enkä oikeastaan voi kovinkaan paljon kritiikkiä esittää. Haluaisin kiittää häntä. Nämä menot on kuvattu aivan oikein. Ja tämä varmasti tukee Euroopan parlamentin poliittista mandaattia. Me teemme ehkä pieniä tarkistuksia, mutta ne liittyvät vain yksityiskohtiin. Meidän pitäisi ehkä vielä pohtia sitä, että pitäisikö meidän maksukriisin yhteydessä toimia yhdessä, mutta komissio olisi ehkä voinut tässä hieman nyt lähentyä kuitenkin sitoumuksiin ja maksujen suhteen olen herra Kölmärin kanssa täysin päinvastaista miestä, eli sitoumukset pitäisi laskea, niin minä haluaisin tässä oikeastaan toimia päinvastoin, että maksuja nostettaisiin, että päästäisiin sitoumusten tasolle. Miksi näin? Koska nämähän eivät ole poliittisessa tyhjiössä, vaan meillä on tehtävä. Jäsenvaltiot ovat olleet tästä yksimielisiä. Tämähän on akkuroitu jo sopimuksen, tai toki tässä on myös sopimuksia neuvoston taholta. Mutta kun on puhuttu politiikasta, niin neuvosto on ollut aika nopea sanomaan, että nämä ovat vaatimuksia jäsenvaltioilta. Esimerkiksi eh, Saksasta kuuluu aivan erityisiä ääniä ja saan sieltä aivan uusia ideoita, mitä esimerkiksi tulee maitokiintiöiden vakauttamiseen tai mitä liittyy lisämäärärahoihin, pakolaisrahastoon ja niin edelleen. Mutta usein on sellainen tilanne, että poliittiset vaatimukset tulevat neuvoston taholta, mutta sitten miten nämä vaatimukset sitten rahoitetaan, niin siitä oikeastaan kuule sitten kovinkaan paljon. Ja tämä on ongelma, joka meillä on ollut jo monta vuotta. Tässä on kaksi tärkeää kysymystä, kun puhutaan vuoden 2016 budjetista. Ennen kaikkea poliittiset tehtävät, jotka EU itse antaa itselleen, puhutaanko sitten Agenda 2020 hankkeesta tai sitten Tai sitten nämä itse rahoituksellinen korsetti, johon kaikki pu- puetaan. Varmasti neuvosto vastaa pian kysymykseen, pidetäänkö näistä tavoitteista kiinni. Eli meidän täytyy pohtia esimerkiksi tätä EFSI-kysymystä. Toteuttaako neuvosto tämän vai olemmeko samassa tilanteessa niin kuin aikaisempinakin vuosina niin, että meillä on sellainen ainoastaan poliittisesti painotettu kysymys. Toki tähän poliittinen ajatus tarvitaan, mutta mieluiten haluaisin, että tässä nyt ei leikkauksia tehtäisi kovinkaan paljon. No sitten tämä maahanmuuttopolitiikka, monet kollegat ottivat sen jo esille. Me tulemme puhumaan korjaavasta lisätalousarviosta, mutta sitä kautta me emme ongelmaa pysty ratkaisemaan, joten seuraava kysymys sitten kuuluu, että mitä komission ehdotukseen tulee ja neuvoston reagointiin siihen, niin onko se soveltuva tapa reagoida tähän maahan muutto-ongelmaan? Pystytäänkö tätä kautta ongelma ratkaisemaan? No sitten tämä maksukriisi vielä viimeisenä. Me olemme varmasti täällä valiokunnassa varmasti samaa mieltä, mitä tilanneanalyysiin tulee. No ehkä minä olen jo hieman kyyninen tämän asian suhteen. Mutta ennen kuin neuvosto on todistanut, että se ottaa vakavissaan tämän ratkaisun, mitään maksukriisiin tulee, niin en usko ennen kuin näen. Muuten tässä me tarvitsemme siis konkreettisia muutoksia neuvostolta. Kiitos. Merci, monsieur Guerre. Encore... Kiitoksia. Minulla on täällä vielä kuusi puheenvuoropyyntöä. Jos puhuta lyhyesti, niin se sopii. Mutta kun katsotaan, niin kun katsotaan kelloa. Ja Donna, Danona. Niin, kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää edustaja Fernandesia tästä mietinnöstä. Ja hän on hyvin ottanut mukaan tässä muut valiokunnat työhön ja erityisesti maatalousvaliokunnan, jossa itse olen ja siksi arvostan tätä mietintöä kovasti. Minä olen samaa mieltä näistä painopistealueista, jotka tässä on lueteltu, eli maahanmuuttoasiat, nuoriso, niin poispäin. Me olemme trilogivaiheessa ja siksi mandaatin pitäisi olla minusta hyvin vankka ja vakaa. Sitä tässä kaivataan, mutta saman aikaan pitää olla solidaarinen. Eli pidetään näistä omista asemista nyt kiinni. Pitää olla hyvin vakaa tässä toiminnassa, erityisesti suhteessa neuvostoon, mutta toisaalta samaan aikaan pyrkiä hyvään yhteistyöhön – Tämä pätee maksuihin, marginaaleihin, siihen, että pitää kannustaa tutkimustoimintaa, joten mielestäni tutkimus on kyllä tosiaan sellainen asia, johon tässä pitäisi panostaa. Samoin yhteenliittyvyys. Nämä ovat niitä polkuja, joita kohti meidän tulevaa ajatellen tulisi kulkea. Siellä on muutamia kysymyksiä, jotka eivät kuitenkaan ole ehkä tämän, tämän päivän keskustelun aiheena. Ennen kuin annan Hautalalle puheenvuoron, niin ilmoitan teille, että tulkkaus on kello 20 asti. Jos haluat, että voisimme tulkata niin, että meillä on täällä tulkkaus mukana. Niin, toivon lyhyitä puheenvuoroja. Hautala, olkaa hyvä. Uh, thank you very much, Chair, but I am... Kiitos puheenjohtaja. Minä olen vihreiden ensimmäinen ja ainoa puhuja, joten haluan puhua mielellään niin kauan kuin tämä nyt vain kestää. Kiitän alkuun esittelijää hyvästä työstä ja lähetämme hänelle kommentteja vielä jälkeenpäin, mutta ihan lyhyt sananen komission jäsenelle, joka meistä on nyt siirtynyt tosiaan oikeaan suuntaan, mitä tulee tähän talousarvion viherryttämiseen. Toivoimme, että budjetin viherryttäminen tosiaan etenisi nopeasti. No sitten näistä maksuongelmista on hyvä, että nyt tuo Global Europe on menossa eteenpäin ja erityisesti maksuissa. Ja tämä, tämän pitäisi tarkoittaa sitä, että komissio suhtautuu vakavasti tähän maksuongelmaan. Ja sitten nämä ulkoiset toimet, joskus maksujen viivästyminen, maksujen maksamattomuus, se voi asettaa ihmisiä hengen vaaraan esimerkiksi humanitaarisessa avustustyössä. No sitten maahanmuutto ei ole hyväksyttävää, että Frontexin budjetin ja Europolin budjetti ovat tässä jotenkin prioriteettiasemassa niin kauan kuin tähän ihmisten etsintä- ja pelastustoimintaan ei ole kiinnitetty välimerellä, välimerellä riittävää huomiota. No miksikö näissä olosuhteissa sitten Frontexit pitäisi asettaa painopistealueeksi? Se on rajavalvonta organisaatio ja sen budjettia ollaan nyt tuplaamassa. Toisaalta pitää kuitenkin todeta, että tarve tukea turvapaikka-asioiden toimistoa on suuri ja meistä tämä ei sovi yhteen Frontexin ja Europolin kasvavien budjettien kanssa. Tämä asia täytyy siis korjata. Iteristä meidän ryhmämme on vuosia jo sanon, sanonut, että tämä ei ole elinkelpoinen hanke ja nyt meillä on uusi aikataulu, ja vuosi 2020. Ja, ja nyt nähdään tosiaan, että tavoitteisiin ei päästä. Me uskomme, että tämä alkuperäiseen verrattuna kolminkertainen budjetti ei ole tässä tilanteessa mitenkään järkevä. No sitten esirahasto. Tämä tulos on parempi kuin mitä komissio alun perin ehdotti, mutta täytyy ottaa huomioon se, miten se vaikuttaa tutkimukseen, ilmastoon, innovaatioihin, sosiaalisiin asioihin ja niin poispäin. Ja vielä sitten ulkoisista toimista haluaisin mainita sen, että neuvosto on nyt päättänyt lykätä tuota määräaikaa, jossa, jossa kehitysapu tulee nostaa 0,7 prosenttiin bruttokansantuotteesta. Ja se tarkoittaa sitä, että me emme pysty yhteisrahoittamaan näitä tulevia tulevia kestävän kehityksen tavoitteita, joista päätetään tänä vuonna? Kiitoksia sitten edustaja Manka. Ďakujem, pán predseda. Takisto súhlasím s analýzou, ktorú predložil pán Fernández. Tam k tomu... Kiitos. Olen herra Fernandesin analyysin kanssa täysin samaa mieltä. Te olette varmasti pystyneet toteamaan, että korot olivat suhteellisen pienet, kun tarkastellaan näitä maksumyöhästymisiä. Minä tiedän näistä asioista suhteellisen paljon. Minä olen esittänyt kysymyksen Rao Georgievalle, eikö tilanne tule muuttumaan näihin maksujen suhteen. Ja hän vain vastasi, että jos haluaa tanssia tangoa, niin tarvitsee myös tanssipartnerin. Ja nyt komission täytyisi valmistella analyysi. Eli mitkä olivat vaikutukset niihin, jotka eivät saaneet meidän maksuja. Nyt tilanne varmasti paranee ja ehkä sitten neljän vuoden kuluttua meillä tulee olemaan jälleen sama ongelma kuin viime vuonna ja tulee olemaan tarpeellista, että komissio sitten reagoi. Monsieur Plenkovic. Kiitoksia sitten edustaja Plenkovic. Merci beaucoup, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin onnitella yleisesittelijäämme, hyvää kollega Fernandesia hänen tekemästään työstä koskien budjettitrilogin valtuuksien valmistelua. Hän on todella halunnut saada aikaan hyvän tasapainon näiden komission poliittisten prioriteettien ja parlamentin perinteisen kannan välillä, joka koskee myös oikeudellisten sitoumuksien ja aikaisemmin sovitun noudattamista – Oma maani on unionin kaikkein nuorin maa. Odotamme Euroopan budjetista paljon vipuvaikutusta. Vuonna 2016 tässä, kun katson Jose Manuelin ehdotuksia, sehän pyrkii jo tarkastamaan uudelleen monivuotisia rahoituskehyksiä vuonna 2016 tietyillä aloilla. Jotkut kollegat mainitsivat kohesiopolitiikkaan, on mainittu myös nuoriso työllisyyspolitiikkaa, yritykset, pekoritykset, jotka ovat todellinen prioriteetti. Ulkoisesta solidaarisuudesta. Viime viikolla olin Ukrainassa ja lähi ja on sanottava, että kumppanimme tuolla äh, asettavat suuria odotuksia unionin äh, globaalin roolin uskottavuuteen. Siksi meillä on täällä budjettikohta, jonka nimi on Globaali Eurooppa – Olemme tuolla puheenjohtajamme kanssa joitakin viikko sitten Ukrainassa ja ukrainalaiset ovat erittäin tyytyväisiä siitä, että, että kun Ukrainaan kohdistuivat nämä aggressiiviset tuet, olimme heidän rinnallaan ja pidimme kiinni siitä, että budjetti on sellaisella tasolla, että tuosta kristä selvitään. Sama pätee maahanmuuttoon. Ja maahanmuutto uhka on välimerellä. Täälläkin on lisäystä sen avulla sitä pitäisi käyttää paremmin kuin tähän mennessä varmaan käytetty. Olen vähän yllättynyt siitä, että italialainen kollega Menzanik on sanonut, että, että täältä voitaisiin jonkun verran äh, nipistää, kun ajatellaan todella millaisen paineen alla Italiakin viime vuosina ollut kuitenkin. Tässä yhteydessä mielestäni tämä on erittäin hyvä pohja neuvotteluja varten heinäkuusta eteenpäin. Haluaisin vielä kerran onnitella Jose Manuelia. Merci, monsieur le président. Écoutez, dans l'intérêt... Kiitoksia. Niin, perun puheenvuoroni ihan yleisten intressien vuoksi. Sanoisin ihan nopeasti, että onnittelen herra Fernandesia tästä työstä ja meidän on todella nyt kiireellistä aloittaa tämä monivuotisen rahoituskehyksen uudistustyö. Kiitoksia. Viimeinen puheenvuoro ilman mikrofonia tosin. Aivan lyhyesti mä puheen, Johtaja oli valmistellut pitkän puheenvuoron, jossa ajoin hyvin pitkäsanaisesti onnitella herra Fernandesia, mutta säästän ten teiltä sen, koska se on täällä esitetty. Mutta yksi huomio kuitenkin ja ei sen enempää. Kohta 12 koskien maksuja. Jumala tietää, kuinka meiltä maksut, kuinka meitä maksut huolestuttivat viime vuonna luen tältä, että maksamattomien laskujen määrä vuonna 2016 pitäisi olla 2 miljardia kohesio-ohjelmia varten 2016-2017. Muistan oikein hyvin, kun meillä oli kokous tästä, kun meillä oli trilogi tästä asiasta, että esitin kysymyksen erityisesti äh, Georgievalle ja neuvostolle ja kysyin, olisiko tämä kaksi miljardia sellainen, että siinä on kaikki mukana, eikä ainoastaan kohesiovarat ja komission ja sen vastasi että tässä ei ole ainoastaan kohesio, vaan kaikki ovat mukana. Joten jos me emme halua ongelmia jälleen, on sitä mieltä, että meidän olisi muutettava tätä tekstiä ja pidettävä tuosta kiinni. Minulla olisi muitakin, muitakin huomioita, mutta tein ne toisella tavalla. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia edustaja Pre. Ymmärsimme kyllä, että tämä 21 miljardia siis, sitä ei sidottu vuonna 2014. Kyseessä oli operaatio, joka auttaa meitä selviämään maksamattomista laskuista vuonna 2016. Olemme nyt kuitenkin mauttamattomia. kun kuvittelemme, mitä tapahtuu vuonna 2017, 2018, 2019 ja 2020, kun palaamme taas hyvin korkeaan tasoon, joko vähennetään sitoumuksia, joka ei ole kovin tai sitten lisätään tarvittavassa määrin maksumäärärahoja. Ja silloin tämä väli, väliarviointi onkin äärimmäisen tärkeä hetki. Ehkäpä komissio voisi sanoa sanansa tässä välissä. Monsieur le Président, donc... Kiitos puheenjohtaja. Niin tämä saavutettu taso, eli maksamattomien laskujen taso, vuonna 2016 se on 2 miljardia ohjelmalle 2007-2013, joka on tässä nyt ollut keskustelun keskiössä viime vuodet. Tämä uusi ohjelma vuosille 2014-2020 ja nämä kohesiohjelmat, tähän, tähän keskittyy kaksi kolmannesta näistä globaaleista varoista ja siellä on olemassa jonkinlaista eroavaisuutta sen, sen välillä, paljonko sidotaan ja paljonko maksetaan. Joten siellä on tiettyjä summia, tiettyjä laskuja, jotka tulevat tuohon ohjelmaan vuonna 2016 ja jotkut tulevat sitten aivan viimeisinä viikkoina vuonna 2016 aivan sen vuoden lopussa ja niitä ei sitten makseta siitä yksinkertaisesta syystä, että äh, tilivuosi äh, on, on siinä tilassa, että niitä ei vain enää voida maksaa. Ja se aiheuttaa sitten keskeytyksiä ja häiriöitä tiettyihin maksuihin. Ja tällä tavoin myös tietenkin häiriöitä sitten tähän valvontajärjestelmään mitä tulee käynnissä olevaan tilivuoteen. Ja jos ajatellaan laskujen määrää, niin absoluuttisen, absoluuttisin, absoluuttisessa määrissä niin se määrä on hyvin vähäinen. Eli nämä laskut, jotka jäävät maksamatta, niin se määrä ei mikään suuri ole. Siellä on maataloudessa tällaista maksamattomien laskujen kertymää, mutta monissa, monilla alueilla sellaista ei ole, mutta tässä puhuttiin tästä kahdesta miljardista, ja jonka varapuheenjohtajakin otti esiin ja muun muassa pääosaston johtaja otti esiin, niin se koski tuota kautta 2007-2013. Kiitos. Ilmeisesti edustaja Fernandes puheenjohtaja tosin ei ole mikrofoni. Monsieur Fernandes. Kyllä vain. Fernandes päättää tämän keskustelun, mutta sitä ennen haluaisin todeta, että määrä aika tarkistuksilla on keskiviikkona 10.6. kello 18. Määräaika on hyvin tiukka, kun ajatellaan talousarvioesityksen luonnoksen julkaistumista ja heinäkuun täykkäri, niin tästä syystä tarkistukset voidaan jättää vain englannin kielellä. Valiokunta äänestys budjettivalikunnassa on 23. kesäkuuta tulossa. Määräajat ovat siis hyvin tiukat. Äänestämme täysistunnossa heinäkuussa 14. heinäkuuta. Sitten aloitamme trilogin ja näin komeana päivämääränä puheenjohtajankin kannalta. Edustaja Fernandes, kaikki toivomme, että tämänvuotinen budjettikeskustelu ei ole, ei ole mitenkään maksumäärärahojen valtaama. Meillä on tästä toimielinten välisiä keskusteluja. Odotamme, että komissio päivittää ennakoinnit vuodeksi 2016 ja tietenkin olemme äärimmäisen valppaita koskien näitä eri tavoitteita. Keskustelussa meidän olisi ehkä keskityttävä muutamiin prioriteettitavoitteisiin. President, les objectifs prioritaires, je pense que... Kiitoksia puheenjohtaja. Nämä prioriteetit varmaankin ovat täällä ensimmäisessä osassa talousarvioesitystä. Puhuinkin jo näistä tavoitteista. Haluaisin kiittää tuesta ja näitä kaunista sanoista, joita olette antaneet. Joitakin tarkistuksiakin näköjään on tulossa hyväksymme prioriteetit, jotka suurelta linjaltaan ovat hyvät ja komissio tulee ne hyväksymään. Jatkamme työtämme ja oikein hyvässä hengessä tässä työtä tehdään. Ja tässä valiokunnassa on erittäin hyvä henki. Tietenkin täällä on erimielisyyksiä. Emmehän me voi vähentää prioriteetteja ja sitoumuksia. Ja on sanottava sekin, että tämä nykyinen monivuotinen rahoituskehys hyväksyttiin yksimielisesti neuvostossa. Sehän tarkoittaa, että emme voi hyväksyä sitä, että nyt sitten neuvosto kyseenalaistaisi jotakin, minkä se itse on yksimielisesti hyväksynyt. Sitoumukset ovat aivan selkeitä. Joustavuus on aivan selvää myös ja poliittiset painopistealueet, joita puolustamme, niin uskonpa, että ainakin julkisesti ja näissä lausumissaan neuvosto on myös yhtä mieltä siitä, mitä me täällä puolustamme. Jatkamme työtä ja toivon, että pääsemme hyvään tulokseen. No tietenkin täällä on vielä yksi asia, joka tulee mukaan neuvotteluihin ja varmaankin niin tämä asiahan koskee Horisontti 2020 verkkojen Euroopan ohjelmia. Kuten sanoin, haluaisimme saada lisää rahaa näihin mahdollisuuksien mukaan. Me täällä puhutaan monivuotisten rahoituskehysten uudelleen tarkastelusta review ja revision. Toivon, että komissio käyttäisi näitä samoja sanoja. Neuvosto ei puhu yhtikäs mitään, mutta kun neuvosto puhuu, niin pikemminkin äh, neuvosto puhuu tästä reviewstä. Vuonna 2016 tulemme kyllä taas käsittelemään tätä asiaa, joka liittyy niiden prioriteettien sitoumusten noudattamista, joista on sovittu. Conseil de Kiitoksia. Toivottavasti neuvostossa ei tällaista henkeä esiinny, vaikka sellaistakin on nähty näissä budjettitrilogeissa. Niin, mutta tuemme tässä toki esittelijää. No sitten kohta neljä Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto Suomen hakemus. Sarvamaa saa puheenvuoron Broadcomin esittelijänä. Merci beaucoup, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä puhun englantia, kuten aina. Tämä hakemus on siis Suomesta. Se on aika suoraviivainen tapaus, paitsi yhtä kohtaa lukunottamatta, josta kerron teille. Tämä koskee siis Broadcomia, eli, äh, eli piirisarjojen valmistelijaa, joka lopetti kaikki toimintansa Suomessa. Hakemukset, hakemus koskee 568 irtisanottua työntekijää Suomen viranomaiset toteavat, että Broadcomin irtisanomiset johtuvat Broadcomin toimintojen lopettamisesta, mutta samaan aikaan viranomaiset linkittävät nämä irtisanomiset maailman kauppavirtojen muutoksiin, ja tämä on asia, joka löytyy kaikista näistä globalisaatiorahaston hakemuksista – Meitähän tietysti sitovat asetukset, ja siksi haluaisin, ja, mutta kuitenkin haluaisin tehdä tarkistuksen ja sen teen tuohon mietintöluonnokseen. Se on ihan pieni muutos tekstiin ja sillä haluan tuoda esiin sen, että meidän täytyy toimia rehellisesti Ja jos nyt todetaan, että täl, nämä irtisanomiset johtuivat vain globalisaatiosta, ei minusta ole totta. Eli tuollainen pieni muutos sinne tekstiin tulisi, jos valiokunta sen hyväksyy. Ja sitten sinne lisätään se, että Broadcomin irtisanomiset liittyivät osittain trendiin, joka on vaikuttanut Suomen koko elektroniikka- ja sähköteollisuuteen ja muun muassa johtuneista Nokian laajoista irtisanomisista. Ja sitten todetaan, että nämä tapahtumat liittyivät voimakkaasti ja niin poispäin globalisaation. Eli tässä pointtina oli se, että vaikkakin globalisaatiorahaston ajatuksena ja tarkoituksena on vähentää kärsimystä, jota globalisaatio aiheuttaa, niin ei voida kuitenkaan jättää huomiotta markkinoiden vaikutusta ja markkinoiden pienenemistä. Nokia teki vakavia virheitä vuosien mittaan ja siksi tässä on kyse myös näistä virheistä, eikä vain jostakin taianomaisesta globalisaatiosta, joka nyt yhtäkkiä sitten saa työpaikat katoamaan ja muuttaa maailmaa. Tämä oli siis se minun pointtini, jonka halusin tässä esittää. Muutoin asia on ihan suoraviivainen en puhu tästä sen kauempaa, koska olemme jo vartin yliajalla. Kiitos. Merci, monsieur Sarvamaa. Kiitoksia, herra Sarvamaa. Globalisaatiota toisin sanoen voidaan näin käsitellä ja tätä rahastoa voidaan käyttää silloin, kun irtisanomisista on päätetty toki tässä voi olla tapauksia, jotka liittyvät globalisaatioon ja toiset asiat liittyvät pikemminkin yritysten toimintaan ja niiden strategiaan. Onko puheenvuoropyyntöjä? En näe niitä. Tarkastustehtymisen määräaika on viimeistään 16.6. kello 17. Käsittelemme tämän asian budjettivaliokunnassa 26. kesäkuuta ja heinäkuun täysistunnossa otetaan tähän kantaa. Äänestys. Pyydän teitä asettamaan äänestyskorttinne laitteeseen. Nous avons à nous prononcer sur euh, le dossier EGF TA 2000. No niin, aiheena on EGF 215 TA 2015 komission aloitteesta annettava tekninen tuki Gérard Prenne asia. Kohta yksi tarkistus. Sitten äänestä puolesta vastaan. Tyhjiä. Hyväksytty. Sitten tarkistus kolme. Esittelijä vastustaa äänet puolesta. Vastaan. Tyhjiä. Hylätty. Tarkistus neljä puolesta vastaan. Tyhjä. Tarkistamme tämän. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten viisi, tarkoitus viisi puolesta vastaan, tyhjiä, hyväksytty. Sitten tarkistus kuusi puolesta vastaan, tyhjiä, hyväksytty. Seitsemän puolesta vastaan, tyhjiä. Hyväksytty. Tarkistus kahdeksan puolesta vastaan tyhjiä. Hyväksytty. Yhdeksän puolesta vastaan. Vaan tarkistamme tämän. Äänestys alkaa. ja päättyy. Hyväksytty. Seuraavana tarkistus 10, tarkistus 10 puolesta vastaan. Tyhjä. Hylätty. Tarkistus 11 puolesta vastaan. Tarkistamme. Tarkistus 11. Äänestitte kyllä, mutta en saanut aivan selvyyttä enemmistöstä puoleen tai toiseen, että tästä syystä varmistamme koneellisesti äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 19.16. Sitten tarkistus 12 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 13 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 14 puolesta vastaan tarkistan. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty 16.15. Sitten tarkistus 15 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 16 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 17 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 18 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. 19 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. 20 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. Ai eikö, no tarkistamme. Tarkistus numero 20. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten 21. Hetkinen, suullinen tarkistus. Recommends korjataan highlights the importance of puolesta vastaan. Tarkistamme. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. Sitten viite kahdeksan tarkistus yksi puolesta vastaan. Tarkistamme. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Sitten teksti kokonaisuudessaan näin muutettuna. Nimenhuuto äänestys. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Onko joku jäänyt äänestämättä? Onko valmista? Äänestys päättyy. Hyväksytty 27, puolesta 5 vastaan, kolme tyhjää. Seuraavana siirtoja koskeva äänestys Gardiassa valtamana, on itsestään selvä asia, mutta tähän tarvitaan nimenhuuto äänestys joten nämä siirto kyseessä koskee näitä irtisanomisia. Äänestys alkaa. Esittelijä tukee. Äänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? No niin, hyvä. Äänestys päättyy. 27 puolesta, kolme vastaan, viisi tyhjää. Nyt annan puheenvuoron äh, Rova Holmäjärille, koskee muita pääluokkia. Tähän tulee muuten täydentävä mietintö, joka tuli myöhään mukaan C5, C3. Holmeier. Als nächster Mal ähm, erster Transfer. Ensimmäinen siirto koskee henkilöstökysymyksiä. Esitän pyynnön. Nimittäin parlamentin pitäisi antaa asiakirjat esitellä aikaisemmin kuin kaksi tuntia ennen kokousta. No, tunnen tämän asian nyt viime vuodelta, niin tilanne se, että meillä on tällaisia sopimus virkamiehen, jolle ei voitaisi maksaa palkkaa, jos ei te, tehtäisi lisäyksiä. Siksi, siksi 4.09 ja sitten vielä 549 tällaisena siirtymämäärärahoja. Eli 4.68 tässä alla Other Stuff. Sur le C3, sur la Sitten turvallisuudesta. Vous êtes d'accord sur les crédits? Sopiko teille tämä C3-määrärahat siirroista? Niin henkilöstössä ollaan vielä kolme äänestystä, eli henkilöstö, sitten turvallisuus, sitten EU-lisa Ensin otamme kantaa c Viitasen ja Kartia Saval saa puheenvuoron. Niin, kiitoksia puheenjohtaja esitteli tämän ja sanoikin, mutta ei minusta ole järkevää, että meidän on äänestettävä siirtopyynnöstä, joka on yli 4 miljoonan euron edestä, kun olemme saaneet tietoa tipoittain ja viime hetkellä. Minun mielestäni tämä on niin tärkeä asia, ja vaikka ei olisikaan, niin ei tämä ole mikään ty- asianmukainen työskentelytapa tässä valiokunnassa. Tiedän, että tämä ei ole esittelen ongelma, eikä tämä kritiikkiä häntä kohtaan, mutta ei minusta tällä tavalla voida järkevästi tehdä työtä. Ja tästä tulee toinenkin kohta, josta puhumme myöhemmin, ja eh, voinkin puhua siitä nyt, minne ottamaan puheenvuoron myöhemmin, myöhemmin tästä EU-lisästä. Saimme lausuntoehdotuksen tänään kello 18. Eikä tämäkään kritiikki kohdistu esittelijän. Tiedän, että hän on tehnyt voitavansa, mutta ei hän voi olla niin, että saamme tiedot näin myöhään. Haluaisin nyt pyytää, että, jä, että lykättäisiin äänestystä, jos mahdollista. Muussa tapauksessa ryhmämme äänestää tyhjää, koska emme ole ehtineet tutustumaan tähän asiakirjaan. Madame Olmeyer, c'est une bonne administration que nous transmettons un rapport Onko tämä hyvää hallintoa, että kaksi ei tuntiakaan ennen kokeuksen alkaa vasta sen mennä tämä paperi. Olen täysin samaa mieltä. Minulla on tässä kolme asiakirjaa ja pohdin tässä, mitä komissio ja parlamentti tekevät, jos kabinetit tarvitsevat keskenään viikkotolkulla eh, No jos emme nyt sitten tänään hyväksy tätä, niin sitten henkilöstö ei saa palkkaansa. Siis Tätä ei voi hyväksyä. Ja minä olen nyt suoraan sanoen aika vihainen. Eli viikko tolkulla näitä papereita on sitten lähetelty kabinettien välillä, mutta ihmiset tarvitsevat rahansa, koska ei tässä voida maksaa palkkoja enää. Tämä on ainoa syy sille, miksi ylipäätänsä nyt olen valmistavan hyväksymään, koska tiedän missä on kysymys, mutta Tämä tapa käsitellä tätä asiaa ei ole hyväksyttävä ja olen Kolen kanssa sataprosenttisesti samaa mieltä, kun missä täällä on vastuussa oleva henkilö. Ehkä hän nyt voisi... Niin, no hän on joutunut kärsimään kyllä näitä minun vihan purkauksia aikaisemminkin. Donc, euh, qui d'autre demande la parole Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Le directeur. Ono... Komissiosta vai parlamentista? Hyvä herra johtaja, kuinka nyt tällaiseen tilanteeseen on päädytty? Onko jotakin ennakointi? Merci pour uh, la parole. Kiitoksia tästä puheenvuorosta. Niin ihan selittäisin tätä asiaa. Itse asiassa tämä 2,25 miljardia, joka nyt tarvitaan näiden sopimuspohjaisten henkilöiden palkanmaksuun, niin nämä paikat on täytetty. Vu äh, que les, ces procédures niin nämä paikat on siis täytetty tietyllä menettelyllä. Ja tässä säännöt ovat aika tiukat ja tämä on vienyt paljon aikaa poliittisilta ryhmiltä ja siksi tällaista lisärahaa nyt pyydetään, jotta nämä väliaikaiset henkilöt poliittisiin ryhmiin voidaan ottaa ja jotta voidaan taata, että palvelut jatkuvat keskeytyksettä huolimatta Euroopan parlamentin vaaleista ja huolimatta organisaatikoavion tietyistä monimutkaisuuksista ja muutoksista tälle vuodelle. Niin siellä on myös 1,6 miljoonaa euroa, joka on varattu näihin turvallisuushenkilöstön palkkoihin. Tätä menettelyä on nyt kiirehdytty kiirehditty ja heidän palkkaamista rekrytointiaan on, on nopeutettu. Ja lopuksi toteaisin vielä, että tasa-arvopolitiikan nimissä meillä on enemmän näitä vammaisia työntekijöitä, joita on pystytty nyt rekrytoimaan sopimussuhteisia työntekijöitä nimenomaan. Ja sitten on enemmän äitiyslomalla ja vanhempainvapailla olevia henkilöitä. Ja se on entisestään pahentanut tätä ongelmaa. Tämä menettely on tietysti teille ongelmallinen ja meille ongelmallinen, kun arvioidaan tämän pyynnön oikeellisuutta ja oikeutusta, mutta tämä on nyt kuitenkin tarpeen ja minä olen tietysti valmis ja aivan parlamentin käytettävissä – jotta voisin selittää teille tätä asiaa vielä tarkemmin. Kiitos, että sain puheenvuoron. Valiokunnan seuraava kokous on 23. kesäkuuta. Voidaanko odottaa siihen? No, saisinko nyt esittää johtajalle kysymyksen? Minulle sanottiin, että me emme enää voi maksaa palkkoja. No, minä haluaisin nyt tietää, pitääkö tämä paikkaansa, jos tässä nyt voidaan odottaa vielä kolme viikkoa, niin miksi minä nyt saan tämän sitten tänä päivänä pöydälleni? Si je peux me permettre de répondre. Niin, jos saisi vastata tähän kysymykseen, niin kuten tiedätte, ongelmana on sopimusten määrä, joita pitäisi uusia nyt tässä ennen kesää, ja se on nyt se asia, joka on, on pöydällä ja tämä äänestys totta kai helpottaisi meidän työtämme, mutta ymmärrän, ymmärrän toki, että tässä on vakavia ongelmia ja pahoittelen, pahoittelen tätä tämän päivästä tilannetta. Niin, ennen kesää. No kesä alkaa 21. kesäkuuta ja kokous on 23. kesäkuuta. Niin, hallinto on valmis tekemään kaikkensa, jotta tässä käy hyvin joko äänestetään tänään tai, tai ei. me jo. jo. No odotetaan sitten 23. päivä asti. Holmer. Mal ausgestellt oder nicht? No. Das Personal wird natürlich nicht. No ei, ei tietenkään nämä henkilöt menetä työpaikkojansa, mutta nyt me voimme pidentää näitä sopimuksia vain tietyn ajan, eli tässä on olemassa tietty epävarmuustekijä. Eli saksaksi sanottuna he eivät tiedä, saavatko he jäädä tänne, koska asiakirjat toimitettiin myöhässä. Näin. Ei. Asiakirjoja vielä korjattiin sisällöllisesti ja siitä tämä viivästys johtuu jos nyt tämä asia äh, valmistellaan vuoden 23. päivää, sitten vain painetaan nappua, niin herra Debre. Niin puheenjohtaja, ymmärrän kyllä, että jotkut ovat tässä vähän vastahakoisia. onko mitä mahdollisuuksia, että kahdessa viikossa nämä määrät jotenkin muuttuisivat? Onko mitään keskusteluja tulossa koskien, että, että, että, että, että muutokset tehdään, jos mitään vaaraa ei ole? sille, että määrät muuttuisivat kahdessa viikossa. Ja jos tämä määrä rahapyyntö on täysin oikeutettu, niin miksi emme äänestäisi saman tien? Ymmärrän kyllä, että on tämä aika rasittavaa, että paperit saatiin niin myöhään, mutta ei tämä nyt kovin ongelmalliselta asialta minusta vaikuta. Ei mikrofonia puheenjohtajalle. Also ich stimme dem Kollegen Dupré. Olen herra Debreen kanssa samaa mieltä. Sisällöllisesti tähän ei liity minkälaisia ongelmia. Tämä on muodollisuuskysymys. Ja mitä muotoseikkoihin tulee, niin olin sitä mieltä, että teen päätöksen sitten henkilöstön hyväksi. Minä haluan tässä nyt kuitenkin kritisoida sitä, että asiakirjat tulivat näin myöhään. Se minä nyt oikeastaan halusin sanoa. Edustaja Arna. Yeah, I mean, I mean this, this seems to me to be a pretty poor... Niin, tämä on aika surkea tilanne. Jos asiakirjat saadaan pari tuntia ennen kokousta, niin se on aina huono juttu, mutta silloin kun puhutaan täysistuntoviikosta täällä Strasbourgissa, monet meistä ovat tuolla täysistuntosalissa, minä en ainakaan ole ehtinyt vilkaista niitä papereita ollenkaan ennen tätä kokousta ja tässä tuntuu olevan myös aikamoinen viestintäongelma. Jos joku paperi tulee näin myöhään ja tiedetään, että se tulee näin myöhään, niin miksei tästä ole kerrottu hyvissä ajoin etukäteen? Miksi me emme tienneet, että asiakirjat tulevat niin myöhään? Miksi Holmajerille ei tästä kerrottu etukäteen. Totta kai hänelle olisi pitänyt kertoa jo todella hyvissä ajoin etukäteen, että näin käy. Ehkä kannattaa vähän tarkastella nyt niitä omia toimintatapoja ja miettiä, voisiko tätä asiaa korjata jotenkin. Merci. On va essayer de conclure. Monsieur Bogue. Oliko se Böge vai kuka? Oi. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Auf der einen Seite kann man durchaus... Kiitos, puheenjohtaja. Ymmärrän, mitä kollega Pré sanoi. Toisaalta täytyy kiinnittää huomiota seuraavaan asiaan. Eli pitääkö hallinto kiinni määräajoista niin, että asioita voidaan käsitellä riittävällä tavalla. Ja mitä enemmän tähän ei kiinnitetä huomenta, niin sitä enemmän tällaista tapahtuu, joten tähän kyllä täytyy kiinnittää huomenta, että hallinto pitää kiinni lupauksestaan, pitää kiinni määräajoista, mitä asiakirjoihin tulee. Koska muuten tässä täytyy ryhtyä toimiin hallintoa kohta. Tämän ei pitäisi vahingoittaa työntekijöitä, mutta kuitenkin. Nous allons, nous allons passer au vote maintenant. No niin, nyt äänestämme. Komissio on tätä asiaa riittävästi selventänyt esittelijän mukaan tilanne on harmillinen ja olen hänen kanssaan yhtä mieltä ja näin ei enää pitäisi käydä, mutta ottaen huomioon, että on vaarana asettaa nämä toimihenkilöt, pääsihteeristö ja poliittiset ryhmät hankalaan tilanteeseen, niin meidän on nyt kuitenkin äh, äänestettävä. Kyseessä on määrärahasiirto, joten tämä edellyttää nimen huutoäänestystä. Äänestys alkaa. Ça y est. Le scrutin est clos. Äänestys päättyy. Et le dispositif est approuvé. Il y a autant d'abstentions que de votes. Ah, hyväksytty. Täällä on yhtä paljon tyhjiä kuin puolto ääniä. No, tapa ilmaista mieltä tämäkin. Sitten Holmajer C3. Varmaankin tässä edottatte toisistaan nämä määrärahasiirrot ja toimiin täytäntöönpanon, joka lykätään. Also, jetzt kommen wir zum zweiten Punkt. Das no, toinen kohta, tämä koskee turvallisuutta. Tämä koskee 7 miljoonan siirtoa. Hyväksyisin tämän siirron. Se pohjautuu siihen, että ryhmä kurdi mielenosoittajia hyökkäsi parlamenttiin ja Charlie Hebdon jälkeen paineet ovat lisääntyneet Terrorismi on kasvanut ja tätä kautta muutkin parlamentit ovat uhan alla. Me tarvitsemme eri turvallisuustoimia. Siksi on tehty intensiivisiä tutkimuksia parlamentissa. Ja tässä on nyt muun muassa päädytty panssarilasiin tietyissä kohdin staattisia töitä täytyy tehdä, koska tätä kautta paino lisääntyy. Ja siksi siirto täytyy toteuttaa. Tämän siirron suuruus on 7 miljoonaa. Tämä tulee tässä vararahastosta. Meidän täytyy ehkä vielä kertoa, esittele tässä nyt sitten, miten suunnittelut etenevät. Mutta muuten siis hyväksyisin tämän, tämän asiakirjan, että on pyörinyt täällä tarpeeksi pitkään. pas tous voter. Hej! Scrutin est clos. Äänestys ah, päättyy. Large majorité. Laajalla enemmistöllä. Sitten täytäntöönpanosta Rova Holmeier ja kiinteistöpolitiikasta. Le projet de... punkt. Äh, Viimeinen kohta. Ehkä meidän täytyy lyhentää keskusteluja hieman, koska ei tämä nyt ole kovin helppoa näitä näin nopeasti käydä läpi. Olen keskustellut Iiris Hoffmanin kanssa intensiivisesti tästä tänään täällä parlamentissa. Haluaisin tässä nyt esittää kritiikkiä, koska virasto ei ole antanut meille riittävästi asiakirjoja. No kyllä tänään iltapäivällä kello 16 ne sain. Olen saanut ja lukenut lähes 200 sivua ja näitä asiakirjoja. Rakennuslainsäädäntö Ranskassa on tullut tutuksi, mutta tässä on nyt 250 sivua liitteitä ja suunnitelmia ja sopimuksia ja vaikka mitä. Eli nämä nyt sitten pitäisi kaikki lukea e, ennen kuin sitten löytää jotain, mitä sitten siellä ei olekaan sanottu. Eli olen nyt yrittänyt tässä komissiolle selittää tätä asiaa. Haluan tämän nyt sanoa ääneen, että tämä kirjataan ylös pöytäkirjaan ja miten nämä suunnittelukustannukset nyt ylipäätänsä liittyvät tähän? No sitten, sitten vaan ihmettelen, miksi niitä nyt ei ole ilmoitettu täällä. No, me olemme sitten ensin keränneet täällä kaikki kustannukset. Nyt olemme saaneet jonkinlaisen käsityksen kustannuksista. Täällä puhutaan 10,2 kahdesta sitten 11,3 eli yhteensä 21,5 miljoonaa. No sitten marginaali. No, tämä on tällainen epävarmuusreservi, 430 000, mutta emme tässä kuitenkaan hyväksy pyyntöä, jonka virasto on esittänyt, että se haluaisi kaiken kaikkiaan kaksi miljoonaa vararahastosta. Minä sanon, että ei tämä nyt sovi en minä anna kahta miljoonaa kysymysmerkille. Kyllä, tässä täytyy olla selkeä suunnitelma. Olen kirjoittanut lausunnon kol- ja tässä on kaikki luvut esitettynä ja haluaisin tässä nyt sanoa selkeästi myös komissiolle. Kyllä tässä Tämähän on siis turvallisuusvirasto. Minun täytyy kyllä sanoa, meillä on OEB ja OEL, me voisimme ehkä nyt sitten hieman halvemmin kaikkia näitä asioita käsitellä. Eli meillä on oma infrastruktuuri- ja logistiikkatoimisto. Ja nyt tosiaankin pyytäisin, että komissio tukisi virastoja eri tavalla koska täällä ei näitä maksuja ole mainittu lainkaan, eikä myöskään tämän 600 000 maksua, mitä sitten valvontaan tulee. Me haluamme saada tarkkoja lukuja niin, että me voimme sitten tarkasti kertoa kollegoille näistä kysymyksistä. Me olemme tässä nyt myös tarkasti kirjoittaneet ylös neliömetrit ja summat ja nyt minulla on kerrottu, että tässä on kaikki luvut, ja jos nyt jotain lisää vielä tulee, niin sitten komissio tai virasto kääntyy meidän puoleemme. Eli meidän tässä nyt voi antaa mitään avointa valtakirjaa lisäkustannuksille. Ja täällä ei ole puhuttu esimerkiksi muuttokustannuksista lainkaan. No, meille kerrotaan sitten näistä kustannuksista myöhemmin ja tänne pitäisi myös kirjata ylös, että meidän täytyy kertoa, miten rakennustyöt edistyvät ja onko kustannuksista pidetty kiinni. Tätä kautta me saamme sitten varmuuden ja sitten niin, no EU-lisähän konteissa tällä hetkellä suurimmaksi osaksi, mutta me tarvitsemme todellakin turvallisuusstandardeja, eli tässä on kysymys tietosuojakysymyksistä ja todellakin uuden rakennuksen täytyy sitten vastata kaikkia näitä turvallisuusvaatimuksia. Me olemme saaneet nyt kaikki asiakirjat, mutta minä kritisoin sitä, että ne tulivat niin hitaasti ja että ne ovat niin kaoottisia. Ja kollega Hoffman ja minä todellakin joudumme taistelemaan ja me saimme sitten vasta tänään lopullisesti kaikki nämä asiakirjat. Merci. Merci pour votre vigilance. Kiitokset tarkkaavaisuudestanne. On, pitäisikö meidän tänä iltana ottaa tähän kantaa vai pitäisikö tätä lykätä kahdella viikolla äänestystä siis? Müsste man EU-LISA bzw. die Kommission... Ehkä EU-LISalta tai komissiolta tätä pitäisi kysyä koska jos me emme anna mielipidettä, niin he katsovat, että se on hyväksytty, eli meidän täytyy sitten antaa kielteinen vastaus ja aloittaa alusta. No, enemmän kuin lausunto tässä nyt ei ole saatavissa. No, meillä tässä nyt on kaikki, joten minä nyt ehdottaisin, että me äänestämme tästä, kun sitten voisimme esittää kritiikkimme ja voisimme sitten rajata nämä kysymykset ja ryhtyä tarvittaviin toimiin, mitään turvallisuuteen tulee. Le document, le draft vous a été distribué Luonnos on jaettu teille tänä iltana ja olette siihen perehtyneet ja Olette, oletteko sitä mieltä, että voitte siihen ottaa? Niin olette siis sitä mieltä, että voitte ottaa siihen kantaa tänään. Puheenjohtaja, juuri se mitä sanoinkin, mutta tämä viittaa siihen, että Strasbourgissa on eri, neljä eri maapalstaa, jos, joihin nämä rakennukset tulevat. Täällä on tarkat neliömetriluvut ja täällä on myös tämänhetkisen rakennuksen suuruus, sitten puhutaan konttien määrästä ja sitten B-kohdassa on sanottu, mitä hankkeita on suunniteltu, nimittäin, että päärakennus uudistetaan ja sitä laajennetaan ja sitten lisäksi tulee kaksi pienempää rakennusta koskevat sitten sisääntuloa ja energiaa, ratkaisuja joten meillä on 5812 neliömetriä. Sitten ei ole 2306 neliömetriä niin kuin aikaisemmin. Ja tässä on 166 henkilöä, tällä hetkellä on 124. Tämä liittyy siihen, että EU-liisa kasvaa, niin kuin komissiokin on suunnitellut. Ja sitten kustannukset, se on aina kohta, jota olen kritisoinut, eli ennakkovaroitusjärjestelmä 20 miljoonaa ja 19 miljoonaa, mutta todellisuudessa puhutaan ilman varausrahastoa 23 miljoonaa ja 20, oikeastaan 23,5 ja sitten tämä vararahaston mukaan laskien 24 miljoonaa. Henkilöstö 1,2 miljoonaa ja sitten äh, mitä maahan tulee 173 000, Strasbourgissa saatiin loput lahjoituksena, Sitten uudistukset, laajennukset 11,29, siitä epävarmuustekijä 2 prosenttia ja sitten valvonta 600 000 ja sitten konttien poiskuljetus 13 000. Kritisoin tässä nyt EU-liisaa ja komissiota myös siitä, että aluksi kesti hyvin pitkään ennen kuin tiedot saatiin ja vaadin, että tulevaisuudessa tiedot toimitetaan nopeasti ja vaadin myös, että hoitaisi itse nämä logistiikkakysymykset, eikä niitä ulkoistettaisi. Tähän meni 1,2 miljoonaa, no, mutta rahat ovat jo menneet, mutta niitä ei myönnetä nyt enää. Eli tämä 1,2 nyt ei sitten muutu. Kritisoi sitä tässä lausunnossa, että tämä asia hoidettiin näin. Ja sitten kolmanneksi tämä mm, varhainen varoitus, eli tässä on varmasti tapahtunut parlamentissa virhe, eli tähän on varattu ainoastaan 17 miljoonaa, todellisuudessa summa olisi 24 miljoonaa. Ja me vaadimme että tämä kaksi miljoonaa ei otettaisi vararahastosta, vaan pidettäisiin kiinni siitä, mitä on ilmoitettu. Ja sitten, jos on lisäkustannuksia, meille täytyy kertoa siitä. Eli tämän verran tässä lausunnossa nyt on. Enempää me emme tästä saa. Merci. Donc avant de soumettre au vote cette... Kiitoksia ennen kuin äänestämme tästä lausunnosta, edustaja Zodek. Mm. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, e, zauważyłem od pewnego czasu, że... E, Kiitos puheenjohtaja. Niin olen jo jonkin aikaa pannut merkille sen, että meille tulee eteen luonnoksia, joita meillä, meillä ei ole mitään mahdollisuutta nähdä etukäteen oman kokemukseni perusteella sanoisin, että jos olen päättämässä kustannuksista, niin kulut on oltava silloin tiedossa jo ennen kokousta. Näyttää siltä, että meidän kantamme näihin asioihin ei kiinnosta yhtään ketään. Ja jos näin on, niin silloin äänestän vastaan. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Ei ole, joten äänestämme äänet puolesta. Holmerin paperista puolesta. Vastaan. Taitapalla enemmistö lausunnon vahvistamiseksi. Äh, Minä voin vain pyytää anteeksi, että tämä tuli jotain myöhään. Minä Sain tosiaankin nämä tiedot vasta kello 16 tänään iltapäivällä. Niin kyllähän tällaista toimintatavoista pitää päästä eroon. Toivon, että komissio tekee tarvittavansa. Me emme tule enää hyväksymään asiakirjoja, jotka tulevat aivan juuri ennen kokousta. Ei tämä ole mikään asianmukainen menettely. meillä ei todella Tällä tavalla me emme voi tehdä työtä, meidän on kritisoitava tätä tapaa, vaikka, vaikka painostusta tulisi kuinka Holmajeriltä. Haluaisin rauhoitella Arva Holmajeriä sen osalta, että tämä rakennus Brysselissä sitä lykättäisiin. Meillä oli kaksi kohtaa. Meillä oli tämä esitys, joka koski Brysselin sisäänkäytöjen turvallisuutta. Se on sitä lykätty myös. Sitten viimeinen kohta niin, tätä, tämä on siis lykätty ja se tulee varmaankin valiokunnan käsiteltäväksi kahden viikon päästä. Herra Fernandes kertoo meille vielä, kuinka esirrotrilogi sujui. Haluaisin kiittää hänen sitkeästä läsnäolosta. Qui avons euh, participé à ce trilogue. Prochaine réunion. Haluaisin kiittää kaikkia läsnäolijoita. Joo, seuraavassa kokouksessa selvä. No, jos muita puheenvuoropyyntöjä ei ole,